verrattuna länsi lähi suhteen, mutta myös Euroopassa ja missä tahansa muualla. Kansainvälinen laki sanoo sen hyvin selkeästi, että aseiden kerä ei voi rajoja muuttaa ja EU pitää kiinni tästä ja yhtenäisesti. Tämä yhtenäisyys ja tämä selkeys yhdessä on tehnyt meistä relevantteja siinä suhteessa, että me ylläpidämme periaatetta ja tilannetta hyvin vaikeissa olosuhteissa. Se imago, joka minulla on, se kuva, mikä minulla on mielessä, niin kun ajattelen lähi missä ei ole prosessia oikeastaan ollenkaan, ei sen sijaan, että se olisi pysähdyksistä, vaan sitä ei ole olemassa tällä hetkellä. Se on kuva, mikä minulla on. Minulla on kuva mielessäni, en tiedä onko tämä englantilainen äh, sanonta, mutta sanotaan, että laitetaan jalka oven väliin, ettei se pamahda kiinni. Ei se tarkoita sitä, että avataan ovea selälleen, että se, että aloitetaan rauhanprosessi, joka on johdonmukainen tänä päivänä, tarvitsisimme siihen kansainvälisen ja alueellisen konsensuksen parametreista ja tarpeesta kahden valtion mallille ja tarvittaisiin myös poliittista tahtoa molemmilla puoli, molemmilta puolilta ja Washingtonista. Euroopan puolelta se on aivan selkeää. Se, mitä meidän on vältettävä nyt yhdessä kumppaniemme kanssa alueella, alkaen arabivaltioista, ja ajattelen erityisesti Egyptiä, jolla on niin merkittävä rooli Arabiliigassa sekä Gaasassa ja Jordaniassa, jolla on niin tärkeä merkitys pyhien paikkojen suhteen, jotta tämä trendi ei jatku ja jotta siitä tulee sellainen, että ei päästä enää kääntymään takaisin, niin kuin Elena sanoi, että kahden valtion mallista tulee mahdottomuus, jotta kahden valtion malli ei murene, ei se joudu tilanteeseen, missä sitä ei enää voida toteuttaa. Tietenkin tämä on minimalistinen lähestymistapa, mutta täytyy olla realistinen ja käytännönläheinen, kun ulkopolitiikkaa harjoittaa. Muistan tämän hyvin, kun aloitin mandaattini ensimmäinen vierailuni oli nimenomaan Israelissa ja Palestiinassa. Sanoin viisi vuotta sitten, näin neljä ja puoli vuotta sitten, että tämä konflikti voidaan mahdollisesti ratkaista. Ja uskon edelleenkin, kansainväliset parametrit ovat aivan selkeät, mutta ilman poliittista tahtoa osapuolilta ja ilman kansainvälistä konsensusta, sitä meillä ei ole tällä tällä hetkellä näistä kansainvälistä parametreista. En näe tätä prosessia, että se voisi tuottaa kahden valtion mallin tuloksen, ja me eurooppalaiset tiedämme, että jos ei se ole kahden valtion malli, niin se ei ole malli ollenkaan, eikä ratkaisu. Ja israelilaiset tietävät sen hyvin, palestinalaiset yhtä hyvin, ja alueella se tiedetään myös. Uskon, että ystävinä, Israelin ja Palestiinan ystävinä ja sen alueen ystävinä, ja haluan viitata tässä myös arabialoitteeseen, jota pidän edelleenkin hyvänä pohjana neuvotteluiden aloittamiselle. Euroopan unioni on vakuuttunut ja edelleenkin on yhtenäinen tästä asiasta, että se on israelilaisten ja palestinalaisten sekä alueen etujen mukaista, että jatketaan kahden valtion mallin tavoittelemista. Se on myös keskeistä haluan sanoa tämän hyvin selkeästi niille, jotka ovat ottaneet tämän esille. Se on myös tärkeää israelilaisten turvallisuuden kannalta ja Israelin turvallisuuden kannalta. Päätän tähän tästä aiheesta. Puhemies, jatketaan sitten seuraavasta aiheesta. Kiitos. Dziękuję bardzo pani wysoki przedstawiciel Federica Mogherini. Kiitos korkea edustaja. Nyt päätämme tämän keskustelun ja siirrymme eteenpäin esityslistalla, eli komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, Federica Mogherin julkilausuma kos- koskien Sudanin tilannetta. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President Kiitos puhemies. Sudanilaiset haluavat muutosta. Neljä vuotta kuukausi ovat ostaneet mieltä ja dramaattisesti on tiettyjen tuotteiden hinta, tärkeiden tuotteiden hinta kasvanut, mutta haluavat myös rauhaa ja varautta. Eräs sudanilainen opiskelijatyttö on puhunut yleisölle auton katolta ja täm, tästä kuvasta on tullut tuonne symboli. Hän, häntä kutsutaan nyt Sudanin vapauden patsaaksi ja me eurooppalaiset haluamme tukea näitä toiveita kohti vapautta. Eurooppalaiset haluavat, että sudanilaiset onnistuvat tässä heidän vapauden kutsussa pitää kuulla ja tämä pitää muuttaa todelliseksi muutokseksi maalle, joka on jo kärsinyt liikaa viime viikolla. Sudanin sotilasvoimat asettivat al-Bashirin kotijärjestelmät ottivat vallan. Kun tiedätte, kansainvälinen, kansainväliset tuomioistuimet ovat tuomineet hänet ja me pyytäneet, että tämä pidätysmääräys pantaisiin täytäntöön. Sotilasjohtajat aluksi ilmoittivat, että tulisi kahden vuoden siirtymäaika, joka, jota johtaisi tämmöinen sotilasneuvosto, jossa turvallisuusjoukot olisivat mukana, mutta nopeasti molemmat mielenosoittajat ja oppistopuolueet vastustivat tätä. He halusivat konkreettiset kuin paljon nopeammasta siviilisiirtymästä. Olemme tukeneet tätä pyyntöä, sanonut, että sotilasneuvosto ei tarvitse oikeita vastauksia ihmisten vaatimuksiin. Tarvittaisiin nopea vallansiirto siviilihallitukselle viimeisten aikana sotilasjoukot ovat yrittäneet kuromaan tämän kuilun ja osoittaa hyvää tahtoa. Ja heidän johtajansa muutettiin ja tiedustelu- ja turvallisuusyksikön johto erosi ja tiettyjä vanki, vankittuja vapautettiin. Tämä voisi osoittaa sen, että olisi tilaa neuvotteluille. On selvää, että ilman todellista siirtymää kriisi Sudanissa todennäköisesti jatkuu. Tämän eh, ehkä esimerkiksi pitää siirtyä nopeasti siviilihallituksen toimiin, joilla on todella vaikutusvaltaa. Tämä johtaisi osallistavaan rauhanomaiseen poliittisen prosessiin, jotta voidaan ottaa huomioon suunnilaisten tahto kohti poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Meidän pitää ensinnäkin estää väkivallan lisääntyminen. Meistä on hyvä, että tämä ulkonaliikkumiskielto on nyt kumottu ja kaikkien osapuolten pitää pidättäytyä väkivallan käytöstä ja provokaatiosta. Otamme myös, että luottamus toimia lisätään sotilasneuvostossa. Muun muassa pitää kaikki poliittiset vangit vapauttaa ja uudistaa turvallisuussektoria, turvallisuusjoukkoja, mitä ollaan vastuussa kuolintapauksista ja väärinkäytöksistä, joita on tapahtunut viime viikkoina ja kuukausina. Nämä toimenpiteet ottaisivat luomaan oikean toimintaympäristön kohti merkityksellisiä poliittisia neuvotteluita kaikki osapuolet mukaan lukien siirtymäsotilasneuvosto Sudanin eh, suomalaiset järjestöt voivat tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä. On myös tärkeää, että oppositio pysyy yhtenäisenä tänä kriittisenä hetkenä. Loppuun haluaisin viitata siihen, että julkilausumassa kannassamme viikolla viittasimme kantaan, jonka Afrikan unionin komission puheenjohtaja Musa Faki esitti voin vain toistella eilistä kantaa jonka, tai kantaa, joka Afrikan unioni esitti Afrikan unioni on vaatinut, että välittömästi siis tämä valta annetaan siviilihallinnolle tulevan kahden aikana. Ja tämän pitäisi sitten varmistaa osallistava konsultaatioprosessi, jotta voidaan sopia siirtymään muotoseikoista ja pitäisi sitten kohti avoimia vaaleja. Ja kuten velmissä me haluamme, että siirtymää hallinnoivat siviilit, joten tuomme täysin AUn vaatimuksia ja kantoja tästä aiheesta, samoin kuin muissa aiheissa. Niin kauan kuin näin on, niin kauan kuin siirtymää eivät johda siviilit, Euroopan unioni ei tule tunnustamaan siirtymä sotilasneuvoston legitimiteettiä, mutta heti kun siviilisiirtymä toteutuu, Euroopan unioni on valmis tukemaan sitä poliittisesti ja taloudellisesti. Kiitos. Kiitoksia Oikein paljon korkea edustaja. Nyt kuulemme EPPn jäsen Selleriä. Kiitoksia. Afrikassa tapahtuu jälleen syrjässä Algeriassa. Ihmiset lähtivät rauhanomaisesti eteenpäin ja pakottivat kaksi diktatuuria taantumaan. Mutta ihmiset haluavat enemmän. He haluavat yhteiskunnan, joka rakentuu vapaille demokratian periaatteille. Tiedämme, kuinka hankalaa tämä on vuosia jatkuneen väkivallan jälkeen ja ihmisoikeusloukkausten jälkeen omissa maissaan. Sudan on epävakassa tilanteessa, eikä kukaan tiedä, antavatko sotilaalliset voimat vallan kahvan siviilitoimijoille. Me tarvitsemme johdonmukaisen kannan tähän äh, EU-ssa kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja korkean edustajan pitää olla tässä mukana, jotta voimme tukea äh, kansalaisyhteiskuntaa ja siviilitoimijoita Sudanissa, jotta siitä ei tule niin kuin Libyaa. Siellä olevalle alistetulle vähemmistölle pitää myös antaa autonomia oikeudet. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Enrique Herrero Salom. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Suunta on nyt muuttumassa ja tätä Sudanin väestö ja kansa todella on pyytänytkin. Ennen kaikkea naiset ja tietyt yhteiskunnan osat jotka edustavat edistyksellisiä voimia tuossa maassa. Autoritaarinen hallitus oli vallassa 30 vuotta ja tähän liittyy myös sisäisen tärkeä humanitaarinen kriisi. Noin 7 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua kärsimään vakavaa nälkää. Siellä on myös valtava määrä sisäisesti siirtyneitä ja yli miljoona ihmistä on lähtenyt naapurimaihin. Tässä kontekstissa Eritrea, Etiopia, Somalia, Djibouti, Etelä-Sudan muodostavat todennäköisesti kaikkein suurimman humanitaarisen kriisin maailmassa ja 20 miljoonaa ihmistä tarvitsee äärimmäisen pikaisesti apua. Ja meidän pitää vastata tähän tilanteeseen humanitaarisen avun kautta, mutta ennen kaikkea niin, että tuemme rauhanaikeita ja vakata hallitusta ja sen muodostamista. Ja siksi, jos katsotaan, mitä kantaa korkea edustaja edustaa, rauhanomaisesta siirtymisestä ja siitä, että ei tueta sotilaallisia voimia, että todella vapautetaan lääkärit ja muut, jotta voidaan torjua humanitaarista kriisiä, saa meidän tukemme. Kiitoksia Enrique. Seuraavaksi Alderyhmästä Shake. Kiitos, hyvä korkea edustaja, hyvä puhemies. Sudanin nuoriso on äm, Sudanin väestö keski-ikä on 19 vuotta. He ovat halunneet naisjohtajia, kuten Ala Salah, jonka, johon viittasitte. He saavuttivat sen, mitä kansainvälinen yhteisö ei pystynyt tekemään. He saivat Omar Hassan al-Bashirin pois, joka on kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomitsema rikollinen rikoksista Sudanin kansaa vastaan. Meidän on muistuttava, että alistaminen ei voi tapahtua ennen kuin voidaan eh, tällainen epäoikeudenmukaisuus saada pois. Ja diktaattorien kanssa toimiminen EUn lyhyen tähtäimen tavoitteena, kun eh, yritetään siirtolaiskriisiä eh, ratkaista, ei voi toimia. Ja että siirtymät ovat hyvin toivekkaita, mutta myös hyvin vaikeita. Instituutiot, demokraattiset liikkeet, kansalaisyhteiskunta ja muut – ponnistelut, kun ne eivät onnistu ja kun koulutuksen kustannuksella yritetään ylläpitää jonkinlaista turvallisuuskoneistoa. Jotta Libyan skenaario ei toistuisi, meidän olisi investoitava demokratian ja rauhaan ja var- varmistettava, että siellä ei näitä epätoivoisia nuoria sotilaallisesti rekrytoitaisi. New York Timesissa on sanottu, että käsi on leikattu irti, mutta keho on elossa edelleen, koska tämä on viimeinen keskustelu kanssanne korkean edustajana. Me kiittäisin teitä. Tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa kuin tarvitsimme viisi vuotta sitten. Toivon teille kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä Kristin Vergia. Niin epäröin paljon ennen kuin mietin, mitä sanoisin tässä keskustelussa. Kun NGL tukee kuitenkin Sudanin kansaa halusta sodassa, kun on tuhansia sunnallisia naisia, jotka osoittavat mieltään rauhanomaisesti 19. joulukuuta lähtien. On kuitenkin sato, satoja loukkaantuneita pidätyksiä ja tapauksia. Korkea edustaja. Usein olen täällä puhunut EUn ja oman suhteesta negatiivisesti, mutta tässä pitää kuitenkin miettiä tulevaisuutta eikä menneisyyttä. Näin ollen EUn pitää vaatia sivilihallitus ja käyttää kaikki painoarvonsa, jotta voidaan mennä kohti uutta siirtymähallitusta. Ei pidä olla mitään sotilasneuvostoa, joka pitäisi tunnustaa vain Venäjä. Saudit ja muut ovat tehneet näin tässä. Jemen on ollut numero ykkösenä ja numero kakkosena entiset janjaviitit. Heidät pitää tuomita, kuten Amar al-Bashir ja kaikki, jotka ovat rikkoneet ihmiskuntaa vastaan. Te voitte auttaa heitä ja meitä voitte auttaa Sudanin kanssa. Se haluaa todellista hallitusta muutosta. Tämä ei saa olla mikään palatsivallankumous. Tässä on kyse alueen vakaudesta. Dziękuję bardzo Kiitoksia. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, kuulimme, että Sudanissa on tapahtunut massiivisia muutoksia viime eh, viikkoina. Bashir syöstiin vallasta ja väliaikaishallinto on voimassa. Ei vapaata mediaa, eh, elintarvikkeiden hinnat taivaissa ja kaiken lisäksi vielä maailman toiseksi korkein inflaatio. Kuitenkin ihmiset, kansa, erityisesti naiset, ovat periksi antamattomia. Heillä on toiveita ja he haluavat muutosta. He ovat aikein oikein varautuneita suhteessa sotilas hallintoon ja haluavat kunnon siviilihallituksen, jossa olisi vapaat ja avoimet vaalit. EU ja tämän talon pitäisi näyttää nyt solidaarisuutta tälle rauhanomaiselle mielenosoitukselle ja sitten tämä siirtymä kahden vuoden sotilasneuvoston jälkeen varmistettava, että puolueeton media saa toimia ja että kaikki tällaiset väliaikaiset toimet poistetaan. On tervetullutta, että tällainen, mitä sanoitte korkea edustaja poliittisesta prosessista, että tämä voi johtaa taloudellisiin uudistuksiin. Mutta kysymykseni teille kuuluvat. Minkälaisia mekanismeja ja alliansseja ehdotatte, jotta demokratia saadaan liikahtamaan eteenpäin lyhyellä tähtäimellä siellä ja miten Euroopan ulkosuhdehallinto tutkii äh, tarkasti niitä rahavirtoja kohti Sudania, kun Yhdysvallat, äh, äh, kun todettiin BNB Paribas 9 miljardia dollaria, jolla rikottiin näitä sanktioita Sudania vastaan. Ja että miten asevienti EUsta, onko se kielletty edelleenkin ja että tämä kielto sitä täysin noudatetaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt menettely ilman puhuja listaa. Ensin Notis Marias. Kiitos puhemies. Olemme usein otteeseen keskustelleet Sudanin tilanteesta ja hiljattain al-Bashirin politiikan ovat kaikki tuomineet. EUlla pitää olla keinot pysäyttää ihmisoikeusrikkomukset. Tätä me peräänkuulutamme. Ja kuten yleensä, ihmiset ovat itse antaneet tilanteeseen vastauksen lähtemällä osoittamaan mieltä ja saivat näin syöstyä al-Bashirin vallasta, mutta siellä on kuitenkin vielä muita vanhoja vallanpitäjä ja nyt maassa on sotilasvalta eikä maa. Tätä kautta voi päästä siirtymään kohti demokratiaa. Meidän pitää painostaa EUna mahdollisimman paljon, jotta maahan saadaan demokraattiset vaalit ja jotta voidaan ratkaista vakavat poliittiset ongelmat ja tätäkin hankalammat yhteiskunnalliset ongelmat ja humanitaariset ongelmat. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Castaldo. Kiitos puhemies. 30 vuoden jälkeen Sudan on nyt kääntämässä sivua ja mahdottomasta on vihdoin, vihdoin tulossa mahdollista. Al-Bashir, diktaattori, on vihdoin syystä vallasta 11.4. Mutta se, että sotilashallinto otti vallan, ei pysäyttänyt ihmisten mielenosoituksia – maassa pelätään sitä, että joudutaan uudelleen al-Bashirin hallinnon kaltaiseen ikeeseen. Ja tämä ei tule päättymään ennen kuin näihin oikeutettuihin vaatteisiin vastataan. Oikeuslaitos, poliisi ja se, että entistä valonpitäjät joutuvat vastuuseen, joten pidän hyvänä korkean edustajan lähestymistapaa osallistuvalla toiminnalla voidaan päästä Sudanissa siihen, mitä maassa tarvitaan, mutta tarvitaan myös välitön vallanvaihto siviilihallinnon käsiin. Ja tämän vallanvaihdon pitää tapahtua rauhanomaisesti. Meidän pitää käyttää tähän kaikkia vaikutusvaltaamme. Sotilashallintoa ei voida tunnustaa, emmekä myöskään voi sallia sitä, että viattoman siviiliväestön verta vuodatetaan edelleen. Kiitos seuraavaksi Paul Ryby. Kiitos puhemies. Sudanissa on tärkeää, että pidetään huolta kestävän kehityksen tavoitteista. No, tavoite numero kaksi on turvallinen ja kestävä ravinto. Tavoite numero kuusi on puhdas vesi. Monet sairaudet voitaisiin välttää sillä, että tässä kehitettäisiin strategioita ja että Tietysti sitten myös tavoite numero seitsemän on tärkeä uusiutuva energia ja pitää ottaa huomioon myös maaseutu yhdessä pk-yritysten kanssa, pitäisi toimia auttaa paljon. Ja tämä voisi jatkossa tuoda tuloksia, jotka vakauttaisi Sudania. Kiitos. Dziękuję bardzo panu Rubikowi. Teraz... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt kuulemme sitten korkea edustaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Kiitän kaikkia kollegoita selkeästä tuesta kantaamme ja sille työlle, mitä teemme. Vastaan tiettyyn kysymykseen, joka esitettiin siitä, minkälainen strategia, minkälaisia alliansseja suunnittelemme. Me rakennamme nyt jo, jotta saavutamme hyvän siirtymän kohti siviili hallintoa ja vapaat, oikeudenmukaiset, demokraattiset vaalit saadaan aikaan. Kuten viittasin avaussanoissani, niin kuin aina ja aina kun kantamme eh, lähenevät, näin tapahtuu usein, ensimmäinen eh, vastapuolen kumppanimme on Afrikan unioni ja viittasin selkeään kantaan, jonka heillä on. Se on ollut aivan erinomaisen tärkeä tässä tilanteessa, kun jotkut kollegat mainitsivat, että nämä muutokset Sudanissa ovat osa suurempaa siirtymää, joka on sekoitus haasteita ja toivoa toisaalta laajemmalla alueella Afrikkaa. Muutoksen tuulet puhaltavat myös muissa maissa sillä alueella. Esimerkiksi Etiopian ja Eritrean avatut neuvottelut ja myös sitten turvallisuus- ja sotilaallisesta näkökulmasta haasteita edelleen on paljon. Meidän roolimme tämän talon täydellä tuella ja varmasti voin puhua myös komission neuvoston puolesta, että me haluamme olla kumppaneina tässä demokratian siirtymisessä ja toivomme siviilihallinnon aikaansaamista ja tekien, tehden käsikädessä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa, jotta voidaan varmistaa, että siirtymä tapahtuu ja että erityisesti Sudanin nuoret ja naiset löytävät omat toiveensa toteutuneena tässä siirtymässä, mutta niin kuin kaikissa siirtymissä, ne ovat vaikeita ja siellä on mahdollisuuksia, mutta myös riskejä ja haasteita. Henkilökohtaisesti kiittäisin kollegoita, jotka ovat viimeisissä puheenvuoroissaan tässä viimeisessä täysistunnossa kiittäneet minua. Minä haluan myös vastavuoroisesti kiittää. On ollut ilo työskennellä tämän parlamentin kanssa ja erityisesti niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat eniten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastuussa olen torstaihin eh, äänestysistuntoon asti täällä. Meillä varmasti tulee olemaan vielä tilaisuuksia eh, jättää jäähyväisiä ja kiittää hyvästä yhteistyöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Kiitän. Kiitoksia kovasti korkealle edustajalle. Mekin olemme hyvin kiitollisia teidän tekemästänne työstä ja kiitoksia yhteistyöstä meidän kanssamme. Päätämme keskustelun ja siirrymme eteenpäin neuvoston ja komission julkilausumiin, jotka koskevat EU-vaalien integriteetin varjelemista, ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat. On hienoa saada toivottaa tervetulleeksi rouva ministeri ja komission jäsen King ja johdan mielelläni tätä istunnon osaa. Tämä aihe on hyvin lähellä sydäntäni ja käsittelen aihetta puhemiehistön jäsenenä. Olkaa hyvä, hyvä ministeri. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet ensi kuussa pidetään Euroopan parlamentin vaalit hyvin toisenlaisessa poliittisessa tilanteessa kuin aikaisemmat valetietoja valtavasti ja kyberhyökkäyksiä, jotka kohdistuvat vaalirakenteisiin ja niillä pyritään heikentämään vaaliprosesseja demokratioissamme ja pyritään myös polarisoimaan yhteiskuntiamme. Vaalit pidetään kaikissa jäsenvaltioissa samana neljän päivän jaksossa ja näin on, tämä erityisen arkkaa luonteesta, jos ajatellaan riskejä tulevat kyberhyökkäyksiin ja valeuutisiin, väärintietoihin. Jos hyökkäykset onnistuvat Yhdysvalloissa, niin todennäköisesti täällä olisi dominovaikutus ja se vaikuttaisi demokraattisiin prosesseihin muissakin 27 jäsenvaltiossa näin ollen. Tämä olisi haitaksi koko EUn toimielimille. Näin on erityisen tärkeää tämä kausi kansanviranomaisille yli 50 aluepaikallista seuraavasvaalia pidetään jäsenvaltioissa 2020 mennessä, kun laadimme puheenjohtajuusohjelmamme, astamme prioriteetiksi tarpeen virtavivastetulle ja jatkuville toimille, joilla voidaan edistää vapaita demokraattisia EU-vaaleja. Pitää toistella valeuutisia vastaavista EUn kapasiteetilla voidaan vastata kyberhyökkäyksiin. Tätäkin pidettiin avainelementtinä ajattelee sitä, että pitää vaaliprosessi turvata. Kiinnitämme paljon huomiota tähän aiheeseen, joka on ollut Eurooppa-neuvoston estyslistalla monasti viime kuukaudet. EUn toimielimet ja jäsenvaltiot ovat tärkeitä, toisiaan täydentäviä, kun suojellaan demokraattisia prosesseja. Tämä vaatii yhteisiä ponnisteluja EUlta ja jäsenvaltioilta, mutta myös kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden alusten pitää olla tässä mukana. Vastauksemme on kattava. keskittyimme sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin näissä uhissa. Helmikuussa 2019 neuvosto ja jäsenvaltiot hyväksyivät päätelmät. Sillä turvataan reilut ja oikeudenmukaiset Euroopan parlamentin vaalit. Tässä suhtautui myönteisesti komission pakettiin, joka sisälsi lainsäädäntöehdotuksen, jolla tarkistetaan asetusta eurooppalaisista potista puolueista ja säätiöistä joka hyväksyttiin lainsäädännön käyttäjien toimesta. Suhtautimme tietysti myös yhteistoimintasuunnitelman väriä tietoja vastaan. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä, jonka myötä nopeasti saatiin hyväksyttyä uudet säännöt, jotka liittyvät henkilötietojen käyttöön vaaleissa neuvoston päätelmät johtavat kattavan vaan, jolla suojellaan EU-vaaleja tullut kuten kyberhyökkäyksiltä ja vääriltä tietojen kampanjoilta sisältäpäin ja ulkoapäin. Kattava lähestymistapa on mottomme. Emme halua jättää mitään porsaanreikiä. Kaikki toimijat pitää ottaa mukaan. Jotta saavutamme tavoitteen, päätelmä tunnisti toimia, joihin pitää ryhtyä ja jotka on pantu täytäntöön viime kuukaudet. Tällainen verkosto on koostunut säännöllisesti, jossa jäsenvaltiot ovat jakaneet kokemuksia, hyviä käytänteitä vaaleista ja tunnistaneet uhkia. Ja sitten on tällainen hälytysjärjestelmäkin laitettu jalkeille, jossa tietoja jaetaan Valetti uutiskampanjoista ja sitten puhuttu Euroopan arvoista ja politiikoista ja on vahvistettu mediaekosysteemiä ja sitten faktan puolesta. Ja sitten pitää tehdä, ryhtyä valistustoimiin ja parantaa medialukutaitoa yhdessä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Of cyber threat. Kyberuhkien arviointi vaalikontekstissa ja toimet, joilla niihin pitää puuttua, ovat tärkeitä. Tässä mielessä ja seuraten suosituksia vaaliteknologia-asioissa – on tällainen harjoitus, jolla pitää suojelemaan tulevia vaaleja. Tämä tapahtui siis parlamentissa kaksi viikkoa sitten. Sitten sosiaalisten medioiden pitää myös antaa oma panoksensa tähän kampanjaan. Euroopan neuvoston maaliskuussa oli sen puolesta panna täytäntöön esimerkiksi nämä käytänteet. Ja lopuksi yhteistyö relevanttien kansallisten toimijoiden kanssa on tärkeää pitää torjua vale. Uutisen näin ollen puheenjohtajan valtio on kartoittanut toimet kansallisella tasolla, jotka osoittivat merkittävät ponnistelut, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet torjakseen vääriä tietoja. Valtuuskuntien antamat vastuut muodostamaan pohjan synteesiraportille, joka turman osa ja mahdollisista jatkotoimista myös pitää huomioida tulevat vaalit. Niitä tullaan käsittelemään neuvoston kokouksessa kesäkuussa. Kiitos oikein paljon. Dziękuję bardzo, pani minister. Witam serdecznie. Kiitoksia kovasti, ministeri. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Julian Kingin. Olkaa hyvä. Uh, chair, uh, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet. Tämä on ajankohtainen aihe. Kiitos, että otit sen esille. Parlamenttivaalit ovat tulossa. Olemme nyt loppusuoralla, kun ryhdytään toimenpiteisiin, jotta varmistetaan, että vaalit tapahtuvat turvallisesti. Mitä olemme tehneet? Olemme kuulleet asioista, joita teemme. Lyhyt yhteenveto. Viime sen kuuden kuukauden aikana olemme tuoneet yhteen jäsenvaltioita vaali komissaareja, kyberturvallisuus, tietosuoja-asiantuntijoita vahvistetussa vaaliyhteistyöverkostossa jakamaan parhaita käytänteitä ja edistämään yhteistyötä, jotta voidaan turvata nämä Eurooppa-vaalit. Olemme perustaneet mm, nopean hälytysjärjestelmän toimielinten ja jäsenvaltioiden välille, jotta voidaan löytää ja käsitellä koordinoidut disinformaatiokampanjat – ja olemme myös työskennelleet tämän talon kanssa, meppien kanssa eri poliittisista puolueista lisätäksemme mm, tietoisuutta esimerkiksi online mm, mainosten suhteen ja eri vaalijärjestelmien suhteen. Mehän puheenjohtaja teidän, puhemies, teidän kanssanne järjestimme tästä jopa seminaarin aikaisemmin tässä kuussa. Meillä oli tabletop kyberturvallisuus seminaari kyberturvallisuusviraston kanssa, jotta, voisimme, äh, jotta varmistimme, mikä meidän kyberturvallisuustilamme on tällä hetkellä. Ja kolleganne Viiland johti tätä työtä. Olemme nähneet suuren internet, suurten internet-alustojen allekirjoittavan meidän käytännesääntömme ja sitä vahvisti vielä meidän toimintasuunnitelmamme julkaiseminen joulukuussa Tämän käytännön säännön ja alustan lisäksi on raportoitu kuukausittain, miten poliittista, poliittista harhaanjohtavaa tiedotusta harjoitetaan. Huomaamme, että edistystä on tapahtunut, mutta nämä raportit ovat hajanaisia vielä ja edelleenkin osoittavat, että joillain alueilla edelleen puuttuu ponnisteluja Jonkinlaista edistystä on saatu aikaan mm, esimerkiksi poliittisten mainosten avoimuuden suhteen. Alustojen pitää kuitenkin riippumatonta tarkistusta parantaa niin, että kansalaisyhteiskunta, äh, riippumattomat faktantarkastajat toimivat, mm, ei niin, että äh, he ikään kuin tarkastavat omat kotiläksynsä itse meidän täytyy saada vielä nopeampaa korjaavaa toimintaa esimerkiksi pilottihankkeen myötä Correct the Record-aloite, jota kansalaisyhteiskunta on meiltä pyytänyt. Olemme saaneet viimeisimmät alustojen raportit siitä, mitä on tehty maaliskuussa esimerkiksi, ja julkaisemme arviomme näistä raporteista tulevina päivinä. Tavallaan tämä edustaa sitä viimeisintä sykäystä tai työntöä, kun pyrimme torjumaan tällaista disinformaatiota EU-vaaleissa. Viimeaikaiset raportit osoittavat, että edistystä on aikaan saatu esimerkiksi avoimuuden suhteen näissä poliittisissa mainoksissa ja mainonnassa yleensäkin, mutta tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Jäsenvaltioiden tietokoneturvallisuusvastuutiimit kokoontuvat vielä yhteen harjoitteeseen, jotta voidaan varmistaa kyberturvallisuusvaalien yhteydessä. Tämä tapahtuu toukokuun puolessa välissä ja se on viimeinen mahdollisuus testata, kuinka vankka meidän kyberturvallisuustoimenpidekokonaisuus on kun Euroopan vaalit lähestyvät. Vielä yksi asia, jonka haluan tässä mainita vielä. Yksi avoinna olevista kysymyksistä, joita käsittelemme alustojen kanssa, erityisesti Facebookin kanssa. Facebookin päätös nimittäin, että se ei salli rajat ylittävää mainontaa. Tiedän, että tämä on äh, kyllä johtanut huoliin täälläkin talossa, kuten puheenjohtaja Juncker Tajanin kanssa käymässään kirjeenvaihdossa sanoi. Hän sanoi, että tämä oli päätös, jonka Facebook teki. käytännössä, ei ole mitään, mikä rajoittaisi poliittista mainontaa rajojen sisälle johonkin tiettyyn jäsenvaltioon. Tietenkin on Facebookin omissa käsissä noudattaa lakia ja näin ollen myös heidän käsissään, miten he sitä noudattavat. Ja tässä tapauksessa se on päätös, jonka he tekivät, se tulkinta, jonka he antoivat sille, miten kunnioitetaan kansallisia vaali sääntöjä on johtanut huoleen siihen, miten EU-instituutiot ja toimielimet sekä tahot pystyvät viestimään tehokkaasti nyt Euroopan parlamenttivaalien lähestyessä. Puhuimme puhemiskokouksessa tästä viime viikolla ja olen tyytyväinen voidessani sanoa, että pääsihteeri Euroopan parlamentista sekä neuvosto ja komissio yhdessä ovat kirjoittaneet Facebookille jälleen kerran kertoen, mitkä meidän huolenaiheemme ovat ja pyytäen, että Facebook uudelleen harkitsisi lähestymistapaansa tällä alueella hyvin kiireellisesti. Meillä on mahdollisuus vielä käydä läpi näitä huolia suoraan Facebookin kanssa tulevassa kokouksessa, kun heidät tapaamme. Puhemies, haluaisin sanoa, että tietenkin vaaliturvallisuus on kysymys, joka ei katoa mihinkään 26. toukokuuta jälkeen. Vaaleja tulee aina jossain päin Eurooppaa on vaalit joka viikko, eli meidän on jatkettava ponnistelujamme, jotta voimme suojella vaaleja ja poliittista elämää tänä digiaikana. Tämä prosessi sisältää myös keskustelun Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa, kun alustavasti arvioidaan sitä, miten Eurooppa-parlamenttivaalit sujuivat ja mitä niistä on opittava. Raportin pohjalta, jonka puheenjohtajavaltio yhdessä korkean edustajan komission kanssa tekee, ja siinä voidaan katsoa eteenpäin, oppia menneestä ja luoda uusi strategia tulevaisuudelle. Ja riippuen siitä, mitä tapahtuu nyt tämän päivän ja toukokuun lopun välillä, niin olisi keskusteltava siitä, miten reagoida, miten oppia ja miten ryhtyä tarvittaviin toimiin tulevaisuuden suhteen. Tätä käytänne sääntöä tullaan vielä tarkistamaan myöhemmin tänä vuonna ja katsotaan, täytyykö vielä vahvistaa avoimuutta esimerkiksi online-alustojen suhteen tässä poliittisessa tilassa. Odotan keskustelua tänä päivänä. Tämä ei ole pelkästään haaste tuleville viikoille. Tämä haaste on sellainen, ettei se mihinkään pois mene. Meidän on ponnisteltava nopealle toiminnalle, nopean toiminnan puolesta Euroopan parlamentin vaaleja odottaen, mutta on varmistettava myös, että poliittiset prosessimme ovat niin vankkoja kuin niiden tulee olla jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt sitten EPPstä puheenvuoron saa Hybner. Kiitos puhemies. Haluan kiittää myös sekä komissiota että neuvostoa tästä selkeästä sitoumuksesta meitä kohtaan. Vaalit ovat demokratian kannalta hyvin tärkeitä ja jos äh, niiden koskemattomuus kärsii, se voi vaikuttaa Euroopan parlamentin johtajuuteen. Ja vaaliturvallisuudesta ollaan aivan oikein huolissaan. Eurobarometrin tuloksen mukaan 61 prosenttia kansalaisista on huolestunut mahdollisista kybertoimin tapahtuvista manipuloineista vaaleissa. Jotta voidaan varmistaa turvallinen kyberympäristö, Tarvitaan esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä. Se, että lähdetään muuttamaan eurooppalaisia sääntöjä, erityisesti esimerkiksi poliittisten puolueiden ja säätiöiden osalta, ja että pureudutaan disinformaatiokampanjoihin ja otetaan käyttöön sanktioita silloin, kun partiot, puolueet ja säätiöt rikkovat tietosuoja sääntöjä liittyvät kaikki tähän. Samoin komission toimet kyberturvallisuuden parantamiseksi, esimerkiksi tietoisuuden lisääminen jäsenvaltiossa. Kaikki tämä voi auttaa kansalaisia tekemään poliittisia valintoja avoimissa ja turvallisissa vaaleissa. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Claude Moraes. Kiitos puhemies komissaarin toimet ovat hyviä. Hän työstän tätä kovasti, mutta tämä on hyvin kova aihe, rankka aihe. Tässä on osoitettu, että vaaleihin on puututtu ja se tulee tapahtumaan taas. Ja tässä nyt on kiire toimia, kun komissio otti huomioon parlamentin pyynnön huomioida tämä asia ja raportoi käytännössä säännöstä niin vastaan. Tarkastelimme edistystä ja huomasimme, että komissaari varoitti sitä, että Facebookilla edelleen 116 miljoonaa valettiliä alustoillaan. Ja emme voi valvoa tätä, paitsi jos käytetään välineitä, joita meillä on. Eli kyllä tässä nyt on kiire toimia. Facebook, Google, Twitter ovat tähän syypäitä. Tiedämme, että komissio tulee työtään jatkamaan ja meidän pitää nyt toimia joukkojen ja varmistaa, että tämä tapahtuu kollegat, tässä on kyse toimistoista verkossa ja sen ulkopuolella. Tässä ei ole kyse vain kyberturvallisuudesta, joten verkossa online. No siinä on verrattu, että on täysi algoritmien vastuullisuus ja avoimuus. Tämä on olennaista, jotta kansalaiset voivat suojautua manipulointeja ja vaalivaikutuksia vastaan. Pitää myös tarkastella, miten poliittiset puolueet ja kampanjat käyttävät somealustoja kampanjointia varten verkon ulkopuolella offline pitää olla lausekkeita kuten säännöt avoimuudesta, niin että me liittyy myös varoaikoihin, sen siis miten ehdokkaita kohdellaan yhtäläisesti ei saa profiloida vaalitarkoituksia varten ihmisiä ja sitten somealusten pitäisi merkitä äh, tällaiset bottisisällöt ja poistaa valettelit pikaisesti kollegat. Verkossa sen ulkopuolella online offline on tärkeä asia, mutta meidän pitää myös varmistaa, että ymmärrän, että GDPR, yleinen tietosuojaisuus, ei ole ainoa suojamuoto. Meidän pitää ehkä sähköisestä yksityisestä viedä asioita eteenpäin varmistaa, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan, mitä tulee käyttäjän suojelun kohti kohdentamista. Joten pitää pohtia, mitä tehdään Facebookin ja Cambridge Analytica skandaalin kanssa, jossa on käyty kaikkia, pitää käyttää kaikkia välineitä, että meillä on EU-ssa, kollegat. Tässä on Kiina, Yhdysvallat, Euroopan unioni ja tärkeät toimijat. Millainen EU-ssa? Minä haluan, että EU toimii kun näitä ulkomaisia toimijoita on kuvattu vaaleihimme. Tämä on tärkeä kun on menossa kohti Euroopan vaaleja. Thank you very much, dear Claude. Kiitoksia kovasti, hyvä Claude Moraes. Etheridge esittää teille sinisen kortin kysymystä. Sopiiko tämä teille? Thinking about it. Yeah, okay then. Pohdin. Selvä. Hyvä. Kiitos. So, please ask the question. Thank you, Claude. Kiitos, Claude Tämä ei ole vihamielinen kysymys. Olen tuntenut sinut järkevänä ja oikeudenmukaisena miehenä vuosia. Huolimatta siitä, mitä sanoit puheissasi, Ymmärrän suurimman osan siitä ja olen melkein kaikista samaa mieltä, mutta eikö tässä ole vaara, kun näitä työkaluja käytetään sieltä valtion tasolta, sieltä hallinnon tasolta, että vapaa Mm, ilmaisuvapaus, erityisesti online, vaarantuu. Olemme usein asioista myös eri mieltä ja tämä koskee myös monia muita täällä. What I said at the beginning, I know... Niin sanon alussa tiedän, että komission on samaa mieltä kanssani, mutta kun hän sitten vastaa tässä ei puhuta vain pu- ilmaisuvapaudesta, joka on arvokkaana, jota pitää suojella, mutta tässä puhutaan myös siitä, että puututaan meidän suvereneihin vaaleihin ja tähän on syypäätä ulkopuolista toimia. Että tämä on osoitettu todeksi 2016 presidentinvaaleissa, tämä on osoitettu todeksi Brexit kansanäänestyksessä. Tämä on osoitettu, tästä on näyttöä. Ja kuin tällaista tapahtuu, niin demokraattiset rakenteemme epävakautuvat, ja tässä kuten ilmaisuvapaus, vapaus, jota pidämme tärkeänä, epävakautuvat. Tämä on vastaukseni teille ilmaisuvapaus on minusta yhtä tärkeä kuin teistä, mutta joilla meillä oli integriteettiä vaaleissamme, onnan ja ohjantarvosta myös ei ole mitään. Dziękuję bardzo. W imieniu EKR pani posłanka. Kiitos. Seerasta Fotiga. Informaatioteknologia ja erilaiset toimet vaikuttaa ovat olleet Venäjän käytössä jo aika pitkään myös vaaleissa. Ja miksi näin on? Näin pyritään vesittämään uskoa, luottamusta demokratiaan ja pahentamaan olemassa olevia jakolinjoja ja sekoittamaan totuutta ja antamaan kaikupohjaa Venäjä myönteiselle viestille. Ja tänään saatettiin päätökseen kolmas käsittely Duumassa siitä, että Venäjän internet eristetään muun maailman internetistä. Ja meidän täytyy tietää mahdollisimman pian, miksi tämä on meidän turvallisuutemme ja Venäjän kansalaisten turvallisuuden nimissä tärkeää. Kiitoksia. Ja nyt Aldesta Pavel uh, Kiitos ministeri, kiitos komissaari. En toista, mitä sanoitte, koska täällä on sanottu jo paljon ja se on todellisuutta. Ja voimme allekirjoittaa sen on aivan oikein sanoa, että olemme saavuttaneet edistystä ja on oikein sanoa, niin kuin komissaari on sanonut, että tarvitaan vielä ponnisteluja, kyllä vain, mutta jotain toistaisia asioita haluan sanoa, että vaikka kaikki mitä on sanottu suhteessa näihin alustoihin on relevantteja ja meillä on vielä paljon maaperää, jota pitää kattaa, meidän on oltava tietoisia myös tietyistä muista asioista. Haluan tehdä rinnakkaisasettelun tässä nyt viimeaikaisiin neuvotteluihin kyberturvallisuuslaista, koska eh, tietenkin vaalilaki on tärkeä, mutta kansalaisten suojelu on myös tärkeää. Ja se, mitä Rova ministeri sanoitte juuri hetki sitten, vaikka se on relevanttia, en usko, miten monet jäsenvaltiot tukisivat tätä. En näe, että tunnustettaisiin useissa jäsenvaltioissa eri tasoilla sitä, että me todella kohtaamme sen uhan, josta täällä on puhuttu jo. Onko kysymys sitten Eurooppa-vaaleista tai muista vaaleista ja turvallisuudesta ylipäätään – trojalaisia näkyy täällä Euroopan unionissakin ja on aivan totta, että vaikka olemme päässeet eteenpäin sekä lainsäädännön suhteen että sen suhteen, mistä te puhuitte, niin suhteessa turvallisuuteemme ja myös liittyen Euroopan vaaleihin, se mitä me tarvitsemme ja komissio tietää kyllä näkemykseni tästä, koska me keskustelimme vain muutama viikko sitten tästä, me tarvitsemme todellisuuden ajattelutavan muutoksen. Mehän kohtaamme sodan, joka on meidän, meitä vastaan, ei aseellinen sota, vaan se on hyvin vaarallinen toisen muotoinen sota. Ja jos me emme tunnusta sitä, jos me emme tunnista sitä, jos me emme ole johdonmukaisia ponnisteluissamme, ei pelkästään näiden vaalien edellä, me olemme haavoittuvia ja tulemme haavoittumaan jatkossakin. Kiitos. Kiitos. Nyt GUE-NGL-ryhmästä Marisa Matias. Um Kiitos puhemies. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Valeuutiset ja puuttuminen vaaleihin. No, tässä on kyse kyberturvallisuudesta, mutta ei vain, vain siitä. Ja haluan korostaa näitä aspekteja, joihin ette viitanneet. Meidän pitää puolustaa oikeutta tietoon ja me haluamme suojella myös toimittajia muuten tulemaan tiloja, jossa tietoja leviää tarkastuksetta ja leviämään. Siis meidän pitää torjua näitä sisäisiä manipulointeja, mutta myös mitä tulee Facebookiin, jos Zuckerbergia vain kiitellään siitä, että hän on muuttanut näitä yksityisyyssääntöjä Facebookissa – ilman, että kiinnitetään huomiota siihen eh, WhatsAppiin, tulemme vain hankaloittamaan niiden tilanteet, jotka käyvät vaalikampanjaa. Meidän pitää myös ryhtyä toimiin digitaalisissa valistusasioissa suojella toimittajia paremmin. Klaus Kiitoksia. Seuraavaksi Klaus Buchner vihreistä. Meidän pitää suojata vapaita, turvallisia vaalejamme ja kun niistä puhutaan digitaaliajalla, niin olemme lainsäädännössä vasta lapsen kengissä. Toimemme tulevat aina hyvin myöhään ja ne ovat kuitenkin nyt ensimmäisiä tärkeitä yrityksiä toimia. Haluan kiittää tässä yhteydessä ennen kaikkea komissiota, joka on nyt ottanut tämän asian vakavan käsittelyn, mutta tämä asia aiheuttaa kyllä minulle ongelman. Meidän pitää pyrkiä vähentämään ulkopuolista vaikutusta vaaleihin. tähän tarvitaan kaksi käyttösopimusta. mutta ministerineuvosto on yli vuoden nyt estänyt tämän asian eteenpäin menon. Ja tämä merkitsee sitä, että EU-vihamieliset voimat voivat helposti käyttää teknologiaamme muun muassa vaalien vaikuttamiseen vaaleihin vaikuttamiseen. Ja siksi todella peräänkuulutan kiireellisesti, että tämä pattitilanne päätetään ministerineuvostossa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDDstä Bill Etheridge. Thank you. So. Kiitos. Meidän pitää suojautua näiltä pahoilta venäläisiltä, jotka valvovat verkkoa, jotka lähettävät vääriä tietoja, jotka voittivat Brexit-kansanäänestyksen bottiensa ansiosta, mutta emme huolehdi ollenkaan siitä, että ole huolissamme siitä, että itse asiassa mihin tämä voisi johtaa, on sensurointi ja ilmaisuvapauksen kontrollointi. Puhutaan vallasta, vakiintuneiden valtojen valta valtavilta mediasta on ennennäkemätöntä. Katsokaa BBC Britanniassa. Se on suurin verkon sisällön jakelija. Se on hyvin puolueellinen toimija. Se on ihan ok, koska se ei ole EU-vastainen toimija. Se, mitä tässä nyt tarkastellaan, on hyvin, hyvin vaarallista. Toki Facebook ja muut, ne pitää toimia ja niin edelleen, mutta jos annetaan val- jos annetaan lakeja ja sääntöjä tällä tapaa, jotta voidaan toimintaa, niin ketä näitä käyttävät? Kuvitelkaapa hetki, että tällainen vihreä vastainen antikapitalistinen toimija olisi e ei jos se kahdistuttavaa ja jos näin kävisi ja yhtäkkiä sitten astaisit kuonokuopan ilmaisuuden vapaudelle, niin miltä teistä tuntuisi? Ettekö voi käsittää, että se oli ihmisen oikeus ja vapaus ilmaista itseään – aina kuullaan täällä vapauksista. Mikä on tärkeämpää kuin ilmaisun vapaus, puhevapaus? Minun mielestäni ei ole mitään mahtavampaa. Useimmat tässä salissa ovat varmasti enemmän, mutta minä olen sitten ensimmäinen barrikada ja taistelemassa teidän oikeuksenne ilmaista mielipiteenne. Teitte sen millä tavalla tahansa. Thank you very much, Mr. Etheridge. Kiitoksia, herra Etheridge. Hyväksyttekö Telitskalta sinisen kortin kysymyksen? Hyvä. Pavel, ole hyvä. For taking the question. Kiitokset. Minä olen samaa mieltä ilmaisuvapauskysymyksestä kanssasi, mutta minä en huomannut mitään huolta äh, puheessasi kyberturvallisuushyökkäyksistä idästä tai muualta tai että vaikutettaisiin Euroopan vaaleihin tai muihin. Olet, oletko sinä huolissasi tästä asiasta ja miten sinä käsittelisit sitä? Minkälaisia keinoja sinä käyttäisit tämän riskin minimoimiseksi? Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Tämä on hyvin asteltu kysymys. Kyllä, olen myös huolissani. En ole, että mikään toimia puuttuu vapaisiin vaaleihin, mutta jos olisi nyt valintana tuo riski, koska elämässä on kyse riskeistä, jos osalta tämä riski, välillä, että luovutaan tuosta ihmisten kyvystä ilmasta vapaasti tahtonsa, ja toisaalta riskinä se, että valtio toimii totalitaristisesti, niin valitsen tuon riskin, joka liittyy ilmaisuvapauteen, mutta hyväksyisin, että meidän pitää tehdä parhaamme, että vältetään se, että on näitä vieraita toimijoita. Kiitoksia. Seuraavaksi ENF-ryhmästä Batson. Onko hän paikalla? Ei näytä olevan, joten puheenvuoron saa Jean-Marie Le Pen. Button. Attends, vas-y. Puhemies, hyvät kuulijat. 25 vuotta sitten täällä François Mitterrand äh, sanoi jotain epätarkkaa. Nationalismi on sotaa. Se oli vahvoja sanoja, mutta aika lyhytnäköistä. Sotahan on kansalliset armeijat, jotka taistelevat toisiaan vastaan ja äh, Vladivostokista äh, Gibraltarille maaperää uhattiin. Kysymys oli demograafisesta maailmanlaajuisesta valtavasta ilmiöstä. Meidän alueidemme valloittaminen ja valtava uhka meidän keskinäisillemme riippuvuuksillemme ja vapauksillemme ja meillä on oikeus vastustaa tätä kaikin keinoin, jotta voimme voittaa tällaisen. Euroopan unioni on tänä päivänä sellainen, joka paralysoi kaikki valtiot silloin, kun niiden kapasiteetti mobilisoida joukkoja olisi tärkeämpi kuin koskaan. Ei ole, riippumatta siitä mitä liittovaltio ajattelevat, ei ole Euroopan kansaa, ei ole Euroopan valtiota ja ajattelette, että teidät on äh, valittu niistä valtioista, jotka koostavat EUn. Se on moraalinen ja poliittinen puitteisto kaikille maille ja YK on, eli kansainyhteisö on se luonnollisin ja tehokkain puitteisto, jolla puoletaan kaikkia kansoja, jotka tännekin ovat kokoontuneet. Sehän sitä kansallistunnetta edistää, sen historian, historian muistaa, sen isämaata muistaa. Ja se yksilöiden kohtalot, kun ajatellaan tulevaisuuden sukupolvia on välttämätöntä tehdä läheistä yhteistyötä nyt Euroopan ja erityisesti Länsi-Euroopan maaperällä. 50 vuodessa maailmanlaajuinen väestö on kasvanut 3-8 miljardiin. Eksponentiaalinen kasvu on johtanut valtavaan maahanmuuttoilmiöön ja huomaamme että se uhkaa meitä äh, Euroopan ähm, maaperää, jolta puuttuu väestöä. Nyt maailman tuska ja maailman kärsimykset, tämä Eurooppa voi va- vaikuttaa rauhan maaperältä. Meillä ei ole äh, sotaa mutta kun ajattelemme näitä ahdistavia näkyviä, Eurooppa on kykenemätön. Se on täysin ähm, paralysoitunut eikä ota huomioon niitä valtioita ja kansoja, jotka sen muodostavat. Äh, hyvät edustajat, kuurona ja äh, sokeana pysyminen ja sellaiseksi jääminen tulee olemaan kohtalokasta tuleville sukupolville.